Madame le Président. Bonjour à tous. No niin, huomenta kaikilla, kaikille ja tervetuloa. Esityslistan mukaisesti käsiteltävänä nollatoleranssi naisten ja sukuelinten silpomiseen. Annan aluksi puheenvuoron Rova Zuberille hänen kysymystään varten. Obrigada, senhora Presidente. A violência contra as Kiitos rouva puhemies. Nais